Bonsoir à toutes et à tous depuis le Parlement européen à Bruxelles. Bienvenue à ce débat en direct sur les aspects sociaux de la crise économique. Durant ce débat... Eh, tervetuloa tähän keskusteluun Euroopan parlamentista. Meil, me, meillä on neljä kutsun vierasta. Euroopan komission vara puheenjohtaja Jacques Barrault, Rainer Hoffman, joka on Euroopan ammatillisen yhteisjärjestön pääsihteeri, Robert Manchin, joka on Collège de Leon, ja Gallupin puheenjohtaja. Uh, if you can tell... Herra Manchin, jos voisitte kertoa e, viimeisimmistä suuntauksista, e, siis äänestysprosentista ja poliittisista trendeistä mitä tulee äänestysintoon, niin suurin huolihan oli se, että se olisi laskenut huomattavasti verrattuna vuoteen 2004. Mutta tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että näin ei käynyt. Näin tapahtui vain muutamassa jäsenvaltiossa tietyssä määrin, mutta tietyissä suurissa jäsenvaltioissa, kuten esimerkiksi Saksassa, nyt viimeisimpien lukujen mukaan, niin Tämä ero on ehkäpä vain puoli prosenttia vuoden 2004 verrattuna. Joissakin maissa olemme myös nähneet äänestysprosentin kasvun, joten esimerkiksi Bulgariassa oli suuri kasvu samoin kuin Latviassa. Joten monet äänestäjät ovat ehkä olleet henkilökohtaisesti huolissaan asioista ja siksi äänestäneet. Mutta myös Irlannista olen saanut tietoa, että siellä äänestysprosentti on korkein pitkään aikaan 61 prosenttia. Uh, Monsieur Barrault, bonsoir. Eh, kiitoksia. Eh, eh, herra Barrault, olkaa. Votre avis... Herra Barrault, teidän mielestänne voi voidaanko sisämarkkinoita hallinnoida ilman sosiaalista Eurooppaa? Niin, itse asiassa meidän täytyy päästä tässä tasapainon dynaamisten sisämarkkinoiden, kilpailukykyisten sisämarkkinoiden ja toisaalta sosiaalisen ulottuvuuden välillä. Tätä Euroopan uusi parlamentti odottaa täytyy pystyä uuden komission kanssa löytämään dynamismi sisämarkkinoille. Meidän täytyy mennä vielä pitemmälle liberalisaation ja kilpailukyvyn kanssa, mutta yhtä lailla täytyy antaa kaikille sosiaalinen ulottuvuus. Tätä varten tarvitaan merkittävämpiä voimavaroja ja yksinkertaisempia menettelytapoja ennen kaikkea, kun torjutaan työttömyyttä. Me tarvitsemme ö, työpaikkojen säilyttämistä. The main. Miksi kaikkein tärkeimmät toimijat Euroopan unionissa eivät ole onnistuneet rakentamaan sosiaalista Eurooppaa. En nyt puhu ainoastaan poliitikoista, vaan myös ammattiyhdistysliikkeestä. Always... Me olemme EAYssä aina sitoutuneet siihen, että vahvistettaisiin Euroopan integraatiossa sosiaalista kantaa. Ja toisaalta on minusta ihan tyydyttävää, että äänestysprosentti ei ole laskenut enempää, mutta se on kuitenkin liian matala. Ja tulevina viitenä vuotena me tarvitsemme vahvempaa Euroopan parlamenttia. Meillä on edessämme valtava kriisi ja se tulee vaikuttamaan erittäin paljon työmarkkinoihin. Ja nyt Euroopan täytyy todistaa, että se ei kykene äh, olemaan menestyksekäs vain sisämarkkinoiden perustamisen kautta, joka toki on äh, tärkeää, mutta samanaikaisesti meidän on vahvistettava sosiaalista ulottuvuutta. Me tarvitsemme sosiaalista äh, yhtenäisyyttä. Uh, Herra De onko vahva sosiaalinen ulottuvuus teidän etunne mukainen? Onko se hyväksi eurooppalaisille yrityksille? Euroopan etujen mukaista on, että meillä on vahvat eurooppalaiset sisämarkkinat ja me olemme menneisyydessä tämän saavuttaneet. Ja se on tuonut mukanaan paljon hyviä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Sisämarkkinat ovat luoneet miljoonia työpaikkoja. Sosiaalisen Euroopan kysymys ei liity siihen, kuinka monia sääntöjä yritetään luoda, kuinka monta sopimusta täytyy tehdä, vaan tämä voidaan tehdä aivan loistavasti myös kansallisella tasolla. Nyt nähdään, mitä Romaniassa tapahtuu. Jukka Nikodescu on Romaniassa. Katsotaan, minkälaiset tunnelmat ovat Romaniassa. Luka Nikodescu, il se trouve dans la... Nikodescu Hyvää iltaa, herra Nikolisku. Voisitteko kertoa hieman viimeisistä äänestyssuuntauksista Romaniassa? No niin. Eh, sosiaalidemokraatit vasemmalta ja, ja liberaalidemokraattinen eh, puolue ovat kummatkin saaneet noin 30 prosenttia äänestä ja ja kolmantena on liberaalipuolue 16 prosentista ja äärioikeisto on saanut seitsemän prosenttia ja se pääsi Euroopan parlamenttiin, josta se muutama vuosi sitten hävisi. Teidän mielestänne, herra Nikolasku, onko talouskriisi vaikuttanut kielteisesti romanialaisten äänestäjien toimintaan? Usein sanotaan, että äärioikeiston menestys liittyy huonoon taloudelliseen tilanteeseen. Toki, toki, koska ääri ei oikeiston kampanja liittyy nimenomaan tähän eh, talouskriisiin ja huonoon tilanteeseen. Ja, ja suuret puolueet ovat, ovat yhdessä hallituskoalitiossa, näin ollen tämä vaikutti tilanteeseen. Talouskriisi ei ollut niin läsnä tässä kampanjassa, eh, koska eh, työttömyysprosentti on vain viisi prosenttia. Eh, täällä on monia asioita, jotka toimivat hyvin ja autoteollisuus, esimerkiksi Dacia, sillä menee todella hyvin. Ja todellakin paremmin kuin esimerkiksi Ranskan ja eh, Saksan autoteollisuudella. Lesku. Kiitoksia Lukan Nikolesku. Herra De Book. autoteollisuuden eh, protektionismijärjestelmä, toimiiko se maiden osalta? Onko tämä se johtopäätös, joka tässä täytyy vetää? Me puhumme sisämarkkinoista ja me tiedämme, että paljon on tehtävä kansallisella tasolla eh, elvytyksen eteen talouden parantamiseksi. Mutta eh, jos yksi maa vaikuttaa toiseen maahan, sehän on negatiivista kaikille. Sisämarkkinat on avainasemassa, eikä kysymys ole ainoastaan taloudesta, vaan myös sosiaalisesta ulottuvuudesta. Ja kollegani Rainer Hoffmannin kanssa me olemme yrittäneet päästä sopimukseen, mutta emme me ikinä kykene kuitenkaan saamaan yhteisiä sopimuksia esimerkiksi palkoista. Kuinka voidaan saada samat palkat esimerkiksi romanian työläisille ja saksan työläisille? Se on ihan mahdotonta. Joten eh, meidän täytyy antaa uusille jäsenille mahdollisuus eh, ottaa kiinni. Millä tavalla voidaan eh, sulkea tämä kuilu, tämä valtaisa palkkaero? Tämä on jotain, joka voi suorastaan tuhota sisä, sisämarkkinat, tämä valtaisa kuilu. Työllisyys on tärkein kysymys. Ja siinä Euroopan on tehtävä tehtävänsä ja todellakin kun kuuntelen nyt tässä, niin todellakin kaikilla jäsenmailla on ö, kilpailutilanteita ja niin poispäin, mutta meidän täytyy nyt tässä globaalissa tilanteessa, meidän, meidän on todellakin pyrkiä, e, pyr, pyrittävä kannustamaan jäsenvaltioita e, toimimaan työllisyyden edistämiseksi. On tärkeää, että eh, Eurooppa säilyttää inhimillisen rikkauteen. Miksi ammattijärjestöt toimivat pelkästään kansallisella tasolla? Me toimimme Euroopan tasolla jo viimeisen 40 aikana. Me vuonna 1973 on EAY perustettu ja minun mielestäni me olemme tehneet edistysaskelia siinä, kun olemme yrittäneet laajentaa sosiaalista ulottuvuutta välillä yhdessä eh, Business Europein kanssa välillä yksin. Mikäli eh, herra de Buc tässä painottaa sitä, että me olemme luoneet uusia työpaikkoja, niin ongelma on samanaikaisesti se, että Euroopassa epätasa-arvo on kasvamassa. Ja monet näistä työpaikoista ovat epätyypillisiä, hankalia työpaikkoja. Joten mitä täytyisi tehdä täydentävästi kansallisen tason lisäksi Euroopan tasolla. Sen jälkeen, kun on saatu aikaan äh, sisämarkkinat, tarvitsemme Euroopan tason yhteistyötä. According to your, of course, to the, polls that you... Herra Manchin, äh, mielipidetutkimusten pohjalta, onko teidän mielestänne olemassa yhteinen näkemys kaikissa EU-maissa sosiaalisesta Euroopasta? Kysymys äh, on siitä, näkevätkö kansalaiset Euroopan ratkaisuna välittömiin jokapäiväisiin ongelmiinsa vai eivät. Tässä on tämä suuri ongelma. Joten kun kysytte, millä tasolla uskotte, että Euro- äh, Euroopassa poliitikot voivat auttaa kansalaisia ratkaisemaan ongelmia, niin ei varmaankaan Eurooppa ole se, joka ratkaisee ongelmia, vaan he, kansalaiset sanovat, että kansalliset hallitukset ratkaisevat sen. Ja 38 prosenttia sanoi, että paikallisia aluehallinto ratkaisee ne, joten vaikutus heidän elämänsä on hyvin erilainen. Kysymys on myös siitä, että jos prosentti jos, jos kun nykyistä kriisiä voidaan hoitaa paikallisella alueellisella tasolla, niin kansalaiset sanovat, että ei, tässä on kysymys jostain ihan muusta. He eivät katso pelkästään silloin Eurooppaan, vaan Yhdysvaltoihin ja kansainvälisen valuuttarahastoon ja niin edelleen. Tämä on todella globaali ongelma, joten yhtäältä meillä on nämä suuret odotukset, mutta sitten sanotaan, että kansallisella, paikallisella tasolla täytyy asioiden tapahtua. Tässä on myös toinen kysymys äh, mukana. Tällä hetkellä ongelmana on myös se, että kansalaiset miettivät asioiden vaikutusta oman elämäänsä. He valitsevat eri tavalla äh, esimerkiksi Hollannissa 8 tai 9 prosenttia sanoi, että tällä suora vaikutus heidän elämäänsä, mutta ajatellaan sitten Kreikkaa, Espanjaa, Portugalia, Baltian maita tai jopa Irlantia. Siellä vaikutus on kansalaisten mielestä suurempi, joten kysymys ei ole pelkästään vanhoista versus uusista jäsenvaltioista. He todella miettivät, mikä on vaalitulosten merkitys heidän elämänsä. Leonard Orban. Nyt Bukarestiin komissiaisen Leonard Orban. Mikä teidän ensivaikutelmanne on siitä, miten, euro, miten romanialaiset äänestävät? Ovatko he pettyneitä Eurooppaan? Ei. Mielestäni eh, vahva enemmistö tukee Euroopan unionia Romaniassa. Toki äänestysprosentti ei ole kovin korkea, se on melko paljon matalampi kuin vuoden 2007 vaaleissa, mutta selvästi voi todeta, että romanialaisten enemmistö tukee Euroopan unionia. Uskotteko, että Euroopan unioni ei jollakin tapaa kyennyt vakuuttamaan Romanian kansalaisia, koska nämä tuloksethan ovat varsin selvät, vai ovatko? En minä uskon, että tämä ongelma liittyy Euroopan unioniin. Minusta meidän täytyy verrata tätä äänestysprosenttia äh, hiljattaisiin paikallisiin vaaleihin, jossa äh, prosentti oli alle 40, joten kysymys on enemmän romanialaisten asenteesta liittyen äänestysoikeuteen. Ja ei ole liioin käyty kovinkaan paljon keskusteluita tai ristiriitaisia keskusteluita Euroopan unionista, niin minä en usko, että mielenkiinto oli kovinkaan korkealla Euroopan parlamentin vaaliäänestyksessä. Lämpimät kiitokset teille komission jäsen Orban, että olitte mukana tässä lähetyksessämme. Herra komission jäsen, oletteko te sitä mieltä, että tämä komissio, nykyinen komissio on tehnyt kriisin hetkellä virheitä, siis ajatellaan nyt viime syyskuusta lähtien. Se ei ole kyennyt esittämään uskottavaa suunnitelmaa kriisin hoitamiseksi kansalaisten silmissä. Komissio on tehnyt hyvää työtä, se on, se on eh, toiminut ja toi niiltä pohjalta, mitä kansallisella tasolla on pohdittu. Ja, ja jäsenvaltiot ovat luoneet eh, ohjelman kansalliset ohjelmat, mutta koordinaatiossa on toki ollut ongelmia erityisesti eh, talletusten takaamisesta on ollut, siinä on ollut paljon työtä on totta, että komissio pitäisi selittää vieläkin selkeämmin, mitä se tekee rahoitusmarkkinoiden sääntelemiseksi, mutta mutta siihen tarvittaisiin myöskin kunnianhimoisempi budjetti. Oletteko te muut yhtä mieltä tästä? Onko Barrosun komissio toiminut tarvittavalla tavalla? Minusta tämä komissio olisi voinut olla huomattavasti kunnianhimoisempi kuin mitä se on ollut viimeisen viiden vuoden aikana. Esimerkkinä esimerkiksi se, mitä nyt on tapahtunut ja eh, se, että meidän tässä on annettu ihan väärät signaalit eh, kansalaisille ja siitä, eh, että yhteisön tuomioistuin on antanut äh, ihan vääriä signaaleita. Ja siitä, että esimerkiksi nämä perusoikeudet äh, ovat tärkeitä kansalaisille. Minä uskon, että ihmiset uskovat Eurooppaan, mutta he ovat menettäneet nyt äh, luottamuksensa. Ja finanssikriisin aikana meidän täytyy olla paljon tehokkaampia ja kunnianhimoisempia. Työaikadirektiivi esimerkiksi, siinä komissio ei toivon, toiminut kovinkaan uskottavasti suhteessa yhteiseen tuomioistuimeen. Ja minusta se, miten tässä toimittiin, ei ollut hyväksyttävää ja tällä tavalla ei kasvateta luottamusta kansalaisille. Mutta kun ajatellaan esimerkiksi autoteollisuustapausta, Opelia, mutta myös muita Ranska, Italia, kaikkialla Euroopassa, niin uskotteko todella, ajatteletteko todella niin, että eurooppalainen teollisuus ja ammattiyhdistysliikkeet, samoin kuin eurooppalaiset hallitukset, haluavat enemmän Eurooppaa? Onko tässä tällaista kansal- taloudellista kansallismielisyyttä? Äh, Olen äh, läheisessä yhteistyössä äh, Opelin kollegoihin ja siellä todellakin pyritään löytämään eurooppalaisia ratkaisuja, ei ainoastaan työntekijöille Saksassa, mutta se, mitä me tarvitsemme, on eurooppalainen strategia autoteollisuudelle yleisesti. Ei ole mitään järkeä, että katsotaan ongelmia vain silloin, kun se koskee yhtä maata, vaan me tarvitsemme tällaista yleistä politiikkaa. Eh, eh, eh. Oletteko sitä mieltä, että eurooppalaiset ammattiliitot todellakin työskentelevät eh, yhteisen lä- lähestymistavan löytämiseksi. Minä palaan tähän. Minä palaan tähän. Et votre question, qui est la... Niin tämä teidän kysymyksenne on perustavanlaatuisen tärkeä Ovatko eurooppalaiset toimielimet toimineet kriisin hetkellä asianmukaisesti? Ja minä sanon, että kyllä, koska ensimmäisenä hyvin radikaalista ja myönteisellä tavalla on Euroopan keskuspankki toiminut. Toisena koko Ranskan puheenjohtajuuskauden aikana hyvin voimakkaasti on haluttu tuoda yhteen kaikki ne, joilla on jotain sanottavaa, joilla on välineitä, joilla toimia. Ja komissio, no joskus voidaan kritisoidakin, mutta joskus se on epäoikeudenmukaista komissiota kohtaan, koska komissio on yrittänyt todella toimia tässä ja pakottaa jäsenvaltiot toimittamaan kansallisia äh, suunnitelmia. Nämä valitettavat viisi miljardia euroa, jotka ovat vain pisara meressä äh, meni todella kuukausia, jotta saadaan Euroopan parlamentin tuki tälle ehdotukselle, joten tässä täytyy toimia oikeudenmukaisesti, kun ajatellaan instituutioita. Ja samalla täytyy olla tietoisia siitä, että kysymys on kaiken sen yhdistelmästä, mitä tehdään eurooppalaisella tasolla ja kansallisella tasolla. Ja tästä kriisistä voidaan oppia yksi merkittävä läksy. Ja tämä uusi parlamentti, valittava parlamentti, sen täytyy toimia komission kanssa yhdessä ja yhdessä niiden täytyy tehdä selväksi, että ainut tapa päästä tästä kriisistä on eurooppalainen ratkaisu. Herra Manchin, mitä eurooppalaiset odottavat seuraavalta Euroopan parlamentilta liittyen nimenomaan sosiaalitalouteen? No eivät eivät välttämättä kovin abstrakteja asioita. E, jotkut he, he, te, tulokset ovat aika monen shokki. 36 prosenttia äänistä meni e, euroskeptisille puolueille. Jans-Peter Martin on saanut 18 prosenttia äänistä ja, ja että, ja hän on kritisoinut joitakin Euroopan parlamentin jäseniä. Ja samantyyppisiä asioita tapahtuu, on tapahtunut useissa maissa, joten äänestäjät odottavat eh, todellakin eh, henkilökohtaista arvokkuutta ja ja, he, ja, he, ja heillä on myöskin aika eh, epävarmoja tuntoja. Toisaalta he haluavat, että joku tekisi jotakin, mutta toisaalta poliittinen kulttuuri Euroopassa vaihtelee varsin paljon. E, ja Euroopan parlamenttiin luotetaan toisinaan enemmän kuin oman maan hallitukseen. Alle 15 prosenttia eurooppalaista luottaa eurooppalaisiin poliittisiin puolueisiin ja toisaalta puolueet käydään puolueiden listoilta. Euh, Herra komission jäsen, ilman taloudellisia resursseja unioni ei voi tehdä. Onko yhteisen talousarvio kenties hieman äh, rajallinen, mitä tulee odotuksiin? Komission ja Parlement européen. Nous l'avons meillä on liittoutuma komission ja parlamentin kesken. Olemme nähneet eh, tämän kriisin hoidon alkuvaiheessa todellakin on toimittu niin, että eh, parlamenttikin on ollut erittäin tehokas toimija. Ja meillä on, me tällä hetkellä tarvitsemme eh, tukea taloudelle, ja me, meidän täytyy todellakin eh, saada, saada aikaan eh, infrastruktuureja, meidän täytyy, täytyy luoda eh, autonomisia resursseja joten enemmän talousarviota. Me olemme tehneet hyvää työtä. Me emme voi unohtaa, että olemme un- tukeneet PK-yrityksiä, olemme tukeneet myös Euroopan autoteollisuutta. Eh, eh, budget. Mutta oletteko te ajatelleet suurempaa budjettia? Me tarvitsemme enemmän taloudellisia voimavaroja ja me tarvitsemme enemmän budjettia unionille. Me tarvitsemme enemmän investointeja rakenne rahastojen taholta innovaatioihin meidän on vahvistettava eurooppalaista sosiaalirahastoa. Ja koko tämän päivän budjetti on vain yksi prosentti BKTstä. Minusta meidän, me tarvitsemme enemmän sitoumuksia ja eurooppalaiset eh, voimavarat, eh, eurooppalaiset eh, verotusjärjestelmät ja niin edelleen. Kaikissa näissä kysymyksissä tarvitaan neuvostossa yksimielisyyttä ja kaikki jäsenvaltiot eivät ole tällaiseen lähestymistapaan vielä valmiita. Ja yksi asia on vielä, että jos nyt analysoidaan näitä vaaleja ja näkee, miten alhainen äänestysprosentti on, niin ei se ole ainoastaan vastaus Euroopan parlamentille, vaan se on oikeastaan vastaus enemmänkin Euroopan politiikalle, jossa jäsen jäsenvaltiot ovat mukana, jossa jäsenvaltiot tekevät päätökset neuvostossa. Uh, Herra De Buk, uh, oletteko uh, sitä mieltä, että Euroopan budjetin kasvattaminen merkitsee lisää menoja. No lisää talousarvio on aina, tarkoittaa aina lisää kulutusta, koska kun poliitikolle annetaan lisää varoja, niin ne käytetään. Kysymys on siitä, kuka tässä nämä siirtää nämä varat, koska jos lisätään unionin talousarviota veroja nostamalla, niin ei tämä ole mikään ratkaisu. Tämä on avainelementti tässä varojen siirrossa, ei pelkästään varojen, vaan myös vallan siirrossa. Aivan kuten muutama minuutti sitten sanoin, tämä on avainkeskustelu, jota tullaan käymään. Mutta te kysyitte myös äh, ammattiyhdistysten roolista. Me olemme avoimia äh, sosiaaliselle vuoropuhelulle. Me tiedämme, että sosiaalijärjestelmät ovat tässä avainasemassa, eritoten kriisitilanteessa. Me olemme valmiita tekemään yhteistyötä, mutta meidän täytyy olla myös tietoisia siitä, että vielä täytyy tehdä paljon kansallisella tasolla. Kysymys ei ole siitä, että me emme haluaisi tätä tehdä eurooppalaisella tasolla, vaan siitä, että tehokkuus on paljon parempaa kansallisella tasolla. Ja tämän vuoksi sanon, että me me olemme avoimia yhteistyölle, mutta me myös innolla haluamme etsiä oikeaa tasoa tehokkaille neuvotteluille. Just to... Herra Manki, teillä on 30 sekuntia aikaa kertoa meille, mitä kansalaiset odottavat äh, lisäbudjetilta. The... Ensinnäkin tämä on todellakin ristiriita herättävä asia. Jos heiltä kysytään, he haluavat Eh, kaikkia sosiaalista suojelua. 80-90 prosenttia haluaa tätä sosiaalista suojelua. Ja jos toisaalta kysyn, haluatteko tosiaankin maksaa enemmän veroja, eh, niin 80 prosenttia sanoo ei. Niin kysymys on investoinneista. Kysymys ei ole siitä, että että tehdään EU-sta suuri eh, kuluttaja, mutta tässä tarvitaan investointeja Ajatellaan vaikka suuria eurooppalaisia verkostoja. Niitä olisi mielenkiintoista nopeuttaa niitä, vahvistaa niitä tänä päivänä ja tuoda tätä kautta työpaikkoja. Kiitoksia kaikille osallistumisestanne. Kiitoksia Bukarestiin ja teille Lyon.